tehtävänä ei näytä olevan, joten pöytäkirja hyväksytty. Minulla on muutamia ilmoitusasioita. Ensinnäkin rouva Isabella Di Martini, joka on ilmoittanut liittyneensä ECR-ryhmään. Lisäksi olen saanut SNDltä ja ECR sitoutumattomilta pyyntöjä valio